Uh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän anteeksi myöhästymistäni, mutta täällä Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä ensimmäinen lentoliikennealan tilaisuus käynnissä. Siellä on edustajia koko EU-sta. Minä avasin tämän tilaisuuden ja se valitettavasti alkoi hieman myöhässä, joten Pahoittelen myöhästymistäni, myöhästymistäni tänne. Meillä on nyt siis valiokuntien kahden valiokunnan yhteiskokous. On hienoa, hyvä yhteispuheenjohtaja, että voin yhdessä sinun kanssasi johtaa puhetta tässä valiokuntien yhteiskokouksessa. Esityslista on teille lähetetty, hyvät edustajat. Jos vastalauseita tai kommentteja ei ole. Esityslista voidaan sin sellaisenaan hyväksyä. En näe täältä puheenvuoropyyntöjä. Tulkkaus on kaikille kielille paitsi maltaksi, kroatiaksi ja sloveniaksi. Sitten menettelytavasta muutamia tietoja. Se on tärkeä kysymys tietysti teille. Me olemme yhdessä laatineet tämän hyvin tärkeän mietinnön. Haluaisin onnitella ensinnäkin kaikkia tähän työhön osallistuneita, kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja kovasta työstä. Tämän yhteydessä haluaisin erityisesti kiittää Rova Fordia hänen työstään ja lisäksi Rova Gebhardia ja Rova Kallasta. Mietinnöstä keskustellaan ja sitä äänestetään siis kahden valiokunnan yhteiskokouksissa ja näihin kokouksiin laaditaan joka kerta erillinen esityslistaluonnos. Yhteiskokouksia johtavat aina valiokuntien kummatkin puheenjohtajat. Olemme sopineet tästä ja se on meille siis varmasti paras menettelytapa. Tässä siis menettelytapa. Onko teillä siitä kysymyksiä tai muuta huomiota? Ei ilmeisesti ole, joten siirrymme kolmanteen esityslistan kohtaan digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Edustaja Ford. Kiitoksia herra Busek näistä tervetuliaissanoista ja mukava nähdä, että täällä on näin paljon yleisöä myös paikalla tarkkailemassa tätä kokousta. Parlamentissa aika harvoin pidetään näitä valiokuntien yhteiskokouksia, mutta tämä asia on niin tärkeä, että tällainen menettely on nähty tässä tarpeelliseksi. Vielä muutama käytännön asia. Herra Busek on ensimmäisellä keskustelukierroksella nyt puheenjohtajana Silloin esittelijät ja varjoesittelijät saavat puheenvuoron ja minä olen sitten puheenjohtajana toisella keskustelukierroksella, jolloin muutkin jäsenet saavat puheenvuoroja. Olkaa hyvä, näyttäkää merkki, jos haluatte puheenvuoron, niin saamme puhujalistan koottua. Hitaasti mielellään näyttäkää, jos haluatte puheenvuoron. Ja toivon mukaan saamme kaikki halukkaat tänne muistiin. pitäkää kättä ylhäällä sen aikaa, että täältä joku nyökkää teille. Toivottavasti kukaan ei nyt loukkaannut, kun istumajärjestys on vähän erilainen kuin yleensä. Eli tässä edessä koordinaattorit ykkösrivissä ja sitten varapuheenjohtajia toisessa rivissä ja varjoesittelijöitä. Ja varmasti jäseniä vielä tulee tänne lisää. Nyt tässä joudutaan pitämään tarkasti huolta puheajoista. Ja toisen session alkuun luen puhujalistan niin, että jos joku on jäänyt vielä huomiotta, niin siinä vaiheessa voi valittaa. Kiitos. Uh, Kiitos Viki. Haluaisin vielä vierailijoille lisätä, että täällä todellakin on nyt kaksi valiokuntaa läsnä, noin sata parlamentin jäsentä siis. Ja jäsenten määrä pitäisi, jos haluaa kaikkien parlamentin jäsenten määrän saada ö, tietonsa, niin pitää kertoa seitsemällä, eli parlamenttia, parlamentissa on yleensä siis 751 jäsentä, ja tämä täysistuntosali on yleensä aivan täynnä, täällä ei ole tilaa kenellekään muulle. Nyt täällä on sitten myös avustajia, no- neuvonantajia, poliittisia neuvonantajia, mutta todellakin täällä eturiveissä on noin 100-120 kahden valiokunnan jäsentä tämä vierailijoille vielä selitykseksi. Ja tehän tiedätte, että voitte kuunnella meitä 21 Euroopan unionin virallisella kielellä. Nyt sitten esityslistan kohta kolme digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Tätä keskustelua varten on varattu kaksi tuntia. Kuten tiedätte, digitaalisten sisämarkkinoiden strategia tuli hyväksytyksi komissiossa 6. toukokuuta tänä vuonna ja nyt meillä on tämä strategia käsiteltävänämme. Komissio on ehdottanut 16 päätoimea kolmen eri pilarin alaisuudessa. Ja nyt me ehdotamme sitten omia toimiamme, sillä komissio todellakin aikoo tämän työn tehdä, tuoda päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä, joten on hyvin tärkeää, että me nyt annamme panostuksemme. Me haluamme luoda oikeat olosuhteet, yhtäläiset toimintamahdollisuudet digitaalisille verkoille sekä luoda kasvumahdollisuudet digitaloudelle. Kuten Vicky Ford tuossa sanoi, kaksi esittelijäämme voivat nyt ensiksi esitellä tämän mietinnön. Kumpikin saa seitsemän minuuttia puheaikaa. Ja sen jälkeen varjoesittelijät tai heidän sijaisensa saavat enimmillään kolme minuuttia puheaikaa kukin sen jälkeen kaikki muut kollegat voivat pyytää puheenvuoroa, kuten Vicky Ford jo mainitsi. Eli siis aloitamme esittelijöistä. Aakkosjärjestyksessä eli Evelyn Gebhardt ensiksi ja sen jälkeen Kaja Kallas. Evelyn, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta myös tässä tilaisuudessa esitellä mietintöä. Ennen kuin menen tähän itse sisältöön, haluaisin kiittää Rouva Kallasta, joka minun kanssani on tehnyt rakentavaa yhteistyötä myös niillä alueilla, joissa emme sisällöstä olleet samaa mieltä. Pystyimme silti tekemään hyviä päätöksiä ja se on tietysti hienoa. Ja puhun näistä erimielisyyksistä vielä myöhemminkin, sillä tietysti niistä pitää keskustella sillä meillähän on, meitähän on 751 meppiä yhteensä ja vain hyvän keskustelun pohjalta voimme tehdä yhteisen päätöksen. Me teemme nämä päätöksiä kahdestaan. Tämä artikla 55, joka ei ole hyvin tavanomainen menettely, täällä parlamentissa. Se on haaste. Ja sitten meillä on lisäksi artikla 54, eli valiokuntien yhteistyömenettely käytössä. Ja sitten myös artikla 53, eli on hienoa nähdä, miten tämä yhteistyö sujuu. Varmasti voimme kaikki tehdä yhdessä hyvää yhteistyötä. Tämä aihe ja tämän näyttää myös vastakaiku täällä parlamentissa, mutta myös parlamentin ulkopuolella tämä aihe on erityisen tärkeä tällä hetkellä, sillä me olemme nyt keskellä vallankumousta, digitaalista vallankumousta, joka vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin ja työnteon alueisiin koko yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää käsitellä aihetta hyvin laaja-alaisesti, jotta voimme löytää vastauksia haasteisiin, jotka nämä, tämä vallankumous tuo mukanaan. Meidän pitää näihin haasteisiin puhu, puuttua kokonaisvaltaisesti, sillä emme voi puuttua pelkästään yksityiskohtiin, vaan todellakin meidän pitää katsella kaikkia päätöksiä kokonaisvaltaisesti. Nämä muutokset tapahtuvat tietysti teollisuudessa, tuotantomenetelmissä. Esimerkiksi 3D-tulostimet ovat tulleet markkinoille. Niillä voi luoda aivan uusia esineitä. Tällaista tulostimista kolme-neljä vuotta sitten emme vielä edes pystyneet unelmoimaan. Paljon muutoksia tulee myös palvelualalla eli erilaisten foorumien, jakamistalouden ja uusien mahdollisuuksien takia. Voidaan esimerkiksi käydä hyvin enemmän verkkokauppaa nykyään. Se tuo uusia haasteita. Muutoksia tulee myös siinä, miten me teemme tulevaisuudessa yhteistyötä ja sähköiset viranomaispalvelut ovat yksi tärkeä kysymys. Miten julkishallinnot edistyvät digitalisoitumisessa ja sähköiset julkiset hankinnat ovat tästä yksi esimerkki. Tämä tietysti edellyttää, että meidän tulee tarkastella sitä, mitä on nyt tapahtumassa, miten voimme analysoida nykytilannetta jotta näemme, mitkä ovat haasteet, mitkä ovat hyvät mahdollisuudet, missä on mahdollisesti riskejä ja missä kohdissa pitää lainsäädännöllä säännellä toimintaa. Kaikkiin vastauksiin ei ole vielä nyt vastauksia, mutta joitakin, joitakin, jotakin toimintaa pitää myös ennakoida. Ensimmäiseksi pitää keskittyä siihen, miten me käsittelemme infrastruktuuria. Esimerkiksi juuri torstaina käyn keskustelua maanviljelijöiden kanssa. Maanviljelijät sanovat, että Euroopan komissio vaatii meiltä valtavia panostusta. Maanviljelijöiltä vaaditaan, että tiedot annetaan sähköisessä muodossa, mutta maaseutualueella ei välttämättä ole laajakaista verkkoa. Siellä saattaa joutua käyttämään vielä modemia. Eli tällaisiakin ongelmia on edessä ja lisäksi verkkokaupassa on kysymyksenä ennen kaikkea se, että kuluttajilla ja kansalaisilla pitää olla luottamusta ostaa tuotteita verkossa. Ihmisillä on paljon huolenaiheita. Ennen kaikkea kun katsotaan Euroopan komission strategiaa ja kaikkia sen näkökohtia. Meidän tulee kysyä itseltämme, haluammeko todellakin erilaisia sääntöjä sen mukaan, käydäänkö kauppaa verkossa vai, vai ihan offline-tilassa. Pitäisikö sääntöjä todella olla erilaisia sen mukaan, käydäänkö rajat ylittävää kauppaa vai ei rajat ylittävää kauppaa? Mielestäni vastaus on selkeästi ei pitää olla samanlaisia sääntöjä, joten tästä pitää vielä todellakin keskustella, pitää katsoa mitä komissio on ehdottanut. Lisäksi ongelmana on se, ja tämä on herra Ansipille hyvin tärkeä kysymys, nimittäin maarajoitukset, geoblocking. Maarajoituksia on media-alalla ja kulttuurivaliokunta on siihen puuttunut, mutta maarajoituksia on myös verkkokaupassa. Tämä siirtäminen uusille verkkosivuistolle, eli tämä rerouting, siis saattaa mennä verkkosivustolle ja automaattisesti sitten ö, joutuu siirtymään toiselle verkkosivustolle ja silloin IP-osoitekin muuttuu. Juuri tällaisista ongelmista on puhuttava. Tietysti tähän liittyy myös kilpailukysymyksiä. Foorumeiden kohdalla meidän pitää kysyä, miten voimme taata sen, että hakukoneet noudattavat reilua kilpailua. Ja jakamistaloudessa taas meidän on tarkasteltava sitä, miten jakamistalous muuttaa työelämää. Tuleeko epävarmoja työolo, työsuhteita vielä enemmän ja Kaliforniahan on yksi hyvä esimerkki tästä. Tämän sanon vain, koska valitettavasti puheaikani on nyt jo lopussa. Tämä on niin laaja-alainen kysymys, että minun pitää vielä yksi asia lisätä. Sähköiset viranomaispalvelut, verkkoneutraliteetti ja sitten tämän once only periaate, se on sellainen kysymys, josta on vielä vielä keskusteltava. Minulla olisi vielä paljon muutakin sanottavaa, mutta aika nyt loppui. Kiitos. No onneksi meillä on vielä toinenkin esittelijä, joka voi lisätä vielä tähän kaiken tarvittavan. Rova Kallos. Kiitos. Ja kiitos myös tästä hyvästä yhteistyöstä, mitä meillä on ollut rouva Gebhardin kanssa ja tämä asiakokonaisuus, kuten sanottiin, ei ole ollut helppo. Joistain asioista olemme erimielisiä, mutta tämä on kuitenkin nyt hyvä, että näin pääsemme tasapainottamaan toisiamme. Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että molemmat valiokunnat voivat tehdä hyvää yhteistyötä ja että keskenämme on luottamusta ja se, että tässä on näin moni valiokunta mukana, ne kaikki pitää huomioida. Mitä tulee tähän aikatauluun, meille EPPkin esitti pyynnön, että lykättäisiin äänestystä 11. päivästä 14. päivään. Voin tätä tukea, jos saamme kaikilta ryhmiltä poliittista tukea, eli että mietintö menisi tammikuussa täysistuntoon. Tämä on hyvin tärkeää, sillä kaikki olemme sopineet aikataulusta, että siis mietintö saataisiin aikaiseksi aika nopeasti, jotta parlamenttikin voisi ottaa kantaa siihen, mitä komissiokin on sanomassa nyt lainsäädännön muodossa digitaalista sisämarkkinoista. Minä keskittyisi nyt oleellisimpiin asioihin ITRE esittelijän näkökulmasta. Yksi tärkeä viesti olisi seuraava. Jos Eurooppa ei pysty digitaalista muutosta käyttämään hyväkseen, niin tästä voi tulla paljon menetystä Euroopalle. Digitaali innovaatio ja digitaali tekniikan käyttöön otto ovat todella tärkeitä taloutemme kilpailukyvylle, jos ajatellaan esimerkkinä konetta, jos se on jo keksitty, niin sitä vastaan kannata taistella, koska se kuitenkin on jo olemassa, eli siihen pitää vain sopeutua. Ja on mietittävä, minkälaisiin muutoksiin sitten on ryhdyttävä, sillä muuten epäonnistumme. Digitaalinen sisämarkkinastrategia, sillä pitäisi pyrkiä siihen, että saadaan hyötyä laajasta toiminnasta pienille yrityksille ja suuremmille ja siksi tarvitaan innovaation myönteistä politiikkaa ja alustoja, joiden avulla annetaan uusia mahdollisuuksia yrityksille pitää katsoa, minkälaisia ongelmia on markkinoille pääsyssä ja pitää edistää alustojen välistä kilpailua käyttäjä on tärkeässä asemassa ja siksi ehdotin myös aktiivista kuluttajastrategiaa ja pitää dataomistajuus ja siirtyskysymykset selvittää. Me tarvitsemme myös teollisuuden digitalisoitumiskysymyksen vastauksen, sillä tämä kasvoi ei ainoastaan IT-alaa, vaan sitä, että IT tekniikka otetaan käyttöön muilla aloilla sekä tuotantoteollisuudessa että muualla voidaan todella käyttää hyväksi IT-potentia. Ja sen takia komission pitäisi tarkastella massadataa ja miettiä, miten voitaisiin paremmin esineiden internet saada integroitua. Tällä hetkellä näin ei ole ja pitää myös poistaa esteitä ja vapauttaa tietovirta, sillä se, että ei ole yhtenäisiä datamarkkinoita, tämä johtaa siihen, että yritysten ei kannata tälle alalle sijoittaa. Ja siksi ja tarvitsemme myös kaksi muuta seikkaa. Eli infrastruktuurin, se on todella tärkeä komission olisi mahdollistettava se, että pystymme olemaan kilpailukykyisiä televiestintäalalla verkkoihin pääsyssä ja siinä, että sääntöjä pannaan täytäntöön samoin kaikkialla. Haluaisin myös sanoa, että tämä eh, televiestintää mm, sääntelijä ei olisi kansallisten sääntelyiden tilalla, vaan se olisi siis sellainen taho, joka voisi saada yleiskuvan koko televiestintäalasta. Ja näin voitaisiin varmistaa se, että kukaan ei pyri omia markkinoitaan suojaamaan. Tarvittaisiin siis sisämarkkinoiden kunnon valvontaa myös, jotta ne toimivat. Ja tämä liittyy myös nettineutraaliuden täytäntöönpanoon. Sen pitää tapahtua samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. Samoin kuin on puhuttu verkkovierailu eh, maksujen alentamisesta. Ja sitten viimeisenä, mutta vähemmän tärkeänä, julkinen hallinto ja sen rooli, sillä on tärkeä rooli innovaatiossa, koska avoimen datan pohjalta ja datojen avautumisen pohjalta tämä voidaan päästä innovaatioon. Tämä on PK-yrityksille tärkeää, jotta ne voivat löytää uusia ratkaisuja. Ja e-hallinnon välineiden kehittäminen helpottaa sekä yritysten että kansalaisten elämää. Tällä tavoin kaikki voivat säästää aikaa. Ja näin kaikki helpottuu yritysten kannalta. Ja sen takia, niin kuin edustaja Gebhardt jo sanoi, emme ole samaa mieltä tästä yhden kerran periaatteesta eh, tietyssä mielessä, mutta olen kuitenkin sen puolella, koska yritykset voisivat säästää aikaa, jos tiedet annat annettaisiin näistä kerran ja näin tämä olisi jo hoidettu ja byrokratia vähenisi. Tässä keskeisimmät ajatukseni, vaikka tähän mietintöön liittyy muitakin asioita, mutta nyt mielelläni kuulen muiden mielipiteitä asian liittyen ja on myös varmasti hienoa tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitos molemmille esittelijöille. Teillä on molemmilla vielä sitten lopuksi käyttää puheenvuoro, joten valmistautukaa siihen. Saatte vielä pari minuuttia puheaikaa sitten lopuksi. Ehdotus siitä, että 14. joulukuuta äänestettäisiin yhteiskokouksessa, se tarkoittaisi maanantai-ilta Strasbourgissa. Mielestäni tämä ehdotus on hyvä, mutta meidän pitäisi saada ehdotukselle kaikkien poliittisten ryhmien tuki, jotta konsensus saadaan aikaiseksi tammikuussa äänestämisestä, sillä valiokuntien puheenjohtajakokouksen suositus kyllä voitaisiin saada. Wikifoodin kanssa voimme tätä ideaa Valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ajaa. Joten koordinaattorit kummastakin valiokunnasta, ottakaa huomioon tämä ehdotus. Eli tammikuussa asia tulisi täysistuntoon ja sitä ennen 14. joulukuuta Strasbourgin maanantaina äänestettäisiin valiokuntien yhteiskokouksessa. Ja sitten seuraavaksi varjo esittelijät tai heidän sijaisensa. Kolme minuuttia kullekin. Ensiksi Henna Virkkunen, joka edustaa EPP-ryhmää. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia molemmille esittelijöille. Haluan kiittää teitä työstänne, edustaja Kallas ja siis. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Kuten tiedämme, Euroopan digitaalitalouden kehittyminen on kasvun ja työpaikkojen kulmakivi Euroopassa ja se on myös valtavan tärkeä asia perinte- perinteisen teollisuuden uudistamiselle. Meillä ei vielä ole kuitenkaan näitä digitaalisia sisämarkkinoita. Valtioiden välillä on rajoja ja esteitä, jotka on poistettava, jotta saadaan aikaan digitaaliset sisämarkkinat. Me haluamme tarjota kansalaisillemme laajemman valikoiman rajat ylittäviä palveluita, edulliset hinnat ja paremman pääsyn yrityksille ja pk-yrityksille näille rajat ylittäville markkinoille. Samaan aikaan me tiedämme, että uusia palveluita voi käyttää vain silloin, kun pääsy verkkoon on nopeaa ja luotettavaa. Siksi me haluamme taata ja varmistaa infrastruktuuriinvestoinnit ja erityisesti laajakaistainvestoinnit. Kaikilla kansalaisilla tulisi olla pääsy nettiin. Kun puhutaan digitaalitaloudesta, haluamme lainen ICT-talous on kilpailukykyistä. Haluamme jonkinlaisen kehyksen tähän, joka koskee internetpalveluiden tarjoajia ja operaattoreita. Haluan kiittää vielä esittelijöitä hyvästä työstä tämän mietintöluonnoksen kanssa. Tämä on hyvä pohja nyt jatkuvalle työlle ja varjoesittelijät sitten tekevät muutoksia kohta saamiemme ehdotusten pohjalta. Me haluaisimme vahvistaa tässä mietinnössä sen teollisuuspohjaa ja se on varmasti ihan luonnollista, koska minäkin edustan teollisuusvaliokuntaa. Kun puhutaan digitalisoinnista, täytyy puhua myös teollisuudesta. Ensin täytyy miettiä sitä, miten voidaan kiihdyttää ja nopeuttaa teollisuuden digitalisointia – tätä tarvitsee erityisesti perinteinen teollisuus, esimerkiksi energiakuljetusala, valmistava teollisuus, julkiset palvelut, koulutus. Niitä kaikkia täytyy lähteä aktiivisesti vahvistamaan. Ja toisekseen täytyy miettiä sitä, miten teollisuus voi auttaa yhteiskunnan digitalisoimisessa. Digitalisaatio tuo mukanaan uusia palveluita, uusia liiketoimintamalleja ja kaikki nämä voivat auttaa edistämään kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa, kuten tiedämme. Paljon uudistuksia kaivataan, jotta Euroopan digitaaliset sisämarkkinat saadaan aikaan ja jotta päästään tälle digi, tähän digiaikaan kunnolla käsiksi. Meidän tulee muistaa, että digitaalimaailma on yhteydessä tähän aivan tavalliseenkin maailmaan. Ja siinä mielessä täytyy muistaa, että meidän on pystyttävä takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet liiketoimintaan ja yhtäläiset mahdollisuudet kuluttajille ja palveluiden käyttäjille. Me odotamme tässä nyt yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Kiitos paljon. Nyt vielä toinenkin EPPn edustaja, eli kollega Philippe Juvin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin itsekin neuvotella kahta esittelijää, edustaja Gebhardt ja Kallas. Tämä teksti on hyvin tasapainoinen ja järkevä. Eurooppa on myöhässä, sillä 54 prosenttia kaikesta tarjonnasta tulee nykyään USAsta ja Euroopan pitää vaihtaa mallia, jos se haluaa seurata perässä. Pitää saada koko talous muuttumaan digitaloudeksi. Emme halua pelkästään edistää uusia teknologioita, teknologioita ei vaan me haluamme muuttaa koko perinteisen talouden digitaloudeksi ja pitää myös edistää jakamistaloutta. Sitä ei ole käsitelty ei EU eikä kansallisessa lainsäädännössä pitää pitää myös edistää osaamista ja saada se siirtymään. Eli Euroopasta pitää tulla digitaalinen valta, valtaa ei ole ilman digitaalisuutta. Ja jos emme ryhdy nyt toimeen, muut ohittavat, ohittavat meidät ja me jäämme aina vain jälkeen. Viisi seikkaa ihan nopeasti. Ensinnäkin lainsäädännöllisten kehysten pitäisi olla samantyyppinen sekä verkkokaupassa että muussa kaupassa. Toiseksi vastuun ja riskien ja, ja voittojen jakamisen pitää olla tasapainosta kaikkien toimijoiden välillä. Eli ei, veteen ei pitäisi mennä vain yhdelle taholle. Ja tässä ajattelen ennen kaikkea tiettyjä, tiettyjä foorumeita. Ja kolmanneksi pitää keksiä uusi verotusjärjestelmä. Eli pitää keksiä oikeastaan 2000-luvun arvonlisävero, sillä no, perinteinen ALV ei riitä. Neljänneksi tietoyhteiskunta ja luomisyhteiskunta, niissä pitää eristää edistää juuri luomista. Ja viidenneksi pitää kehittää infrastruktuuria. Digitaloutta ei synny ilman oikeaa infrastruktuuria. Ja ennen kaikkea pitää unohtaa kansalliset intressit me tarvitsemme todellisen eurooppalaisen talouden eikä hajautunutta taloutta. Nyt puhuin jo melko pitkään, hyvä puheenjohtaja. Euroopassa on tapahtunut monia teollisia vallankumouksia, kirjapaino, teollinen vallankumous, elokuvan keksiminen, auton keksiminen. Jokaisessa vallankumouksessa Eurooppa ei ollut pelkästään yksi toimija, vaan edelläkävijä. Nyt seuraava vallankumous on käynnissä. Me, meidän pitää olla tässäkin eläinkävijöitä, muuten jäämme jälkeen. Kiitos kollegat. Seuraavaksi Kumpula Natri SD-ryhmästä. Hän edustaa myös ITRE-valiokuntaa. Kiitos on oikein hienoa työskennellä tämän asian kimpossa ja me valmistelemme tässä hyvää paperia. Eli on hienoa, että 120 ihmistä on mukana ja mielelläni otan mukaan eri valiokuntien kannat myös, sillä tässä on paljon eri asioita. Ei pidä vain omalla lailla toimia niin kuin komissikon on pyytänyt. Meidän pitää toimia niin, että todellakin pystytään kattamaan koko yhteiskunta ja siksi digitaali sisämarkkinat on liian laaja käsite. Pitäisi puhua digitaaliyhteiskunnasta. Eli pitää miettiä sitä, mitä komissio meille tarjosi. Ja ITREn kannalta on tärkeää, että pyritään saamaan infrastruktuuriinvestointeja, sillä digitaalista tulevaisuutta Euroopassa ei ole, jos tulee digitaalinen jako. Jotkut alueet ovat mm, jäljessä jotkut ihmiset, jotkut kotitaloudet ja pk-yritykset, jotka eivät pääse mukaan. Meidän on kuultava sidosryhmiä, jotta voidaan miettiä tulevia toimia ja pitää myös käyttää kilpailukykyä ja muita Euroopan unionin mahdollisuuksia. Mutta ainoastaan silloin, kun markkinat eivät ollenkaan toimi, niin pitää etsiä tapoja auttaa näitä alueita ja markkinoita, jotta voitaisiin päästä tämän 100 prosentin kattavuustavoitteeseen. Toinen pilari, siinä on oltava luottamus, ei ainoastaan palveluihin, vaan myös siihen tekniikkaan, jota tulee. Jatkuvasti on uusia ratkaisuja sitten on verkkoturvallisuus, joka on tärkeää, mitä enemmän digitalisoidumme. Ja yritykset puhuvat myös näistä asioista, turvallisuudesta, datan omistajuudesta ja hallinnoinnista ja kuinka avoimia nämä äh, alustat ovat. Eilen puhuimme monta tuntia teollisuudesta ja digitalisoinnista ja lopputulos oli mielenkiintoinen. Kyseessä ei ole ainoastaan teknologian vallankumous, vaan tämä on todellakin äh, nyt äh, kysymys siitä, mikä yhteiskunnallinen malli valitaan, kun digitalisointi tapahtuu. Eli tähän pitää paneutua työllisyyden kannalta, mutta pitää miettiä, miten tämä vaikuttaa eh, työ, työllisyysmallin ja pitää miettiä sosiaalista mallia, jonka haluamme. Eli jos nyt muutos tapahtuu, niin meidän on saatava aikaiseksi sellainen yhteiskunta, joka vastaa tähän tulevaan malliin. Minä puhuin standardoinnista, emme saa nyt pelätä näitä eri formeita tai verkkoalustoja. Meillä on niitä kaikenlaisia myös palveluun liittyviä, eli tämä komission kuuleminen oikein hyvää lähtölaukaisu, mutta jos täällä televiestin tai muut kuuntelevat ja etsivät erilaisia ratkaisuja, niin ne on löydettävä. Eli lopuksi mainitsisin vielä kansainvälisen kilpailun ja 5G-ajatuksen. Meidän pitää saada Euroopan etusijalle niin, että saadaan 5G-työpaikkoja ensin meille ja sitten muualle. Kiitos. Ja seuraavaksi ECR-ryhmän edustajista ensiksi Vicky Ford. Kiitos. Minä olen IMKO-valiokunnan varjoesittelijänä tässä tässä pitää nyt muistaa, miksi tätä tehdään. Me teemme tätä siksi, että haluamme poistaa kaupan esteitä ja digitaaliset sisämarkkinat ovat kaikkein suurin eurooppalaisen yhteistyön alue, jolla voidaan saavuttaa työpaikkoja, kasvuja, kasvua, innovaatioita. Ja se on minusta tässä nyt tämän asian ydin. Eli haluamme, että Euroopasta tulee kilpailukykyisempi ja että saamme lisää työpaikkoja ja kasvua. Digitaaliset innovaatiot tapahtuvat aivan valtavalla vauhdilla nykyisin ja siksi meidänkin täytyy kaikessa työssämme varmistaa se, että toimimme teknologianeutraalisti. Meidän tulee katsoa tulevaisuuteen eikä sitouduta mihinkään vanhaan teknologiaan. Ja toisekseen digitaalimarkkinat ovat paljon rajattomammat kuin tavalliset markkinat, perinteiset markkinat. Ja siksi meidän tulee tehdä yhteistyötä ei vain EUn sisällä, vaan myös muiden maailman maiden kanssa. Minä aion tehdä useita tarkistuksia tuohon mietintöön yhdessä muiden kollegojen kanssa, ja niitä tulee varmasti myös muista valiokunnista. Muutama asia vielä tästä mietintöluonnoksesta. Rajat ylittävä verkkokauppa kuluttajille ja yrityksille. Minusta kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan voi kasvattaa ja näitä tapoja ei ole komission paperissa tarpeeksi tutkittu. Yritysten perustaminen verkossa esimerkiksi tulisi tehdä helpommaksi ja tietoa oikeuksista tulisi antaa paljon enemmän nyky- kuin nykyisin kuluttajille ja yrityksille, ja myös näitä luottamusasioita tulee pitää esillä. Luottamusta verkkokauppaa kohtaan tulee siis kasvattaa. Kuluttajien oikeudet digiostoksissa meillä on nykyisellään eroa siinä, ostaako digitaalisia tuotteita vai ihan tavallisia fyysisiä kourin tuntuvia tuotteita. Oikeudet näiden ostajilla ovat erilaiset ja niin ei tulisi olla. Eli kun tarkastellaan kuluttajan suojaa, kuluttajan oikeuksia, niin nämä erot tulisi nostaa nyt esiin. Nykyisessä kuluttajan suojalainsäädännössä on korjattavaa, sinne voidaan tehdä muutoksia – tässä nykyisessä kehyksessä. Sitten digitaaliset sisämarkkinat. Kuluttajat eivät halua luopua jo olemassa olevista oikeuksistaan ja siksi minusta tässä tulisi edetä kohti minimiharmonisointia eikä suinkaan maksimi. Pakettien toimitus esimerkiksi, sen täytyy toimia. Asiakkaiden täytyy saada se, mitä ovat verkosta tilanneet. Meillä on jo tämän toimialan johtamia aloitteita – jossa alan toimijat jakavat keskenään parhaita käytäntöjä ja haluaisin, että tähän kiinnitetään vielä lisää huomiota samoin ylhäältä alaspäin tulevaan sääntelyyn. Meillä täytyy olla sellainen kehys, joka kannustaa infrastruktuurin kehittämiseen. Sitten maarajoitukset. No niin, minulta taitaa aika loppua. Maarajoitukset. ihmiset ovat nähneet, että hinnat ovat erilaisia eri maissa. Me voimme hyödyntää tässä palveludirektiivin artiklaa 20. Muun muassa arvonlisäveroasiat täytyy vielä käydä läpi. EPPn kanssa olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pyrkiä edistämään tässä nyt kaikenlaista talouden kasvua. Tietosuoja, tietojen säilyttäminen ovat tärkeitä, tietojen jakaminen on tärkeää ja tietotalouden kehittämisessä täytyy muistaa se, että kun asetetaan jonkinlaisia standardeja tai tavoitteita, niin ei, ei muodosteta samalla monopoleja. Kiitos paljon. Tämä oli hyvin vaikea tilanne minulle, koska puheaika meni vähän yli, mutta toivottavasti tämä meni nyt hyvin. Nyt seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta vielä Hans-Olaf Henkel. <clears throat> Haluaisin vain yhden huomion tässä esittää, josta olen puhunut aikaisemminkin. Olen, minulla on siitä nimittäin vahva mielipide. Meidän pitäisi tehdä ehdotuksia ja suosituksia, mutta meidän pitäisi myös puhua siitä, mitä ei pitäisi tehdä. Minun vaikutelmani komission nykytoimista on se, että jaellaan sellaisia tavoitteita, esitellään tavoitteita, joita ei tarvita. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä aiheeseen, joista monet täällä jo ovat puhuneetkin, mutta komissio esittää tavoitteita esimerkiksi verkossa tehtävien ostosten määrälle. Saksalaisessa tai eurooppalaisessa kaupassa – mielestäni on täysin turhaa komission yrittää päättää, että vuoteen 2025 51 prosenttia kaikesta kaupasta pitäisi käydä verkossa. Kyllä tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden kontolle, eikä tämän pitäisi olla osa meidän tehtäväämme. Joten vetoan sen puolesta, että hylkäisemme tällaiset komission ehdotukset mietinnössä. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt olemme kaiken kaikkiaan vielä aikataulussa. Seuraavaksi Alden edustaja, hän on varjoesittelijä, kollega Dita Sharansova IMKOsta. Chair and... Kiitos puheenjohtaja. Ja ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin tasapainotetusta mietinnöstä. Haluaisin aivan nopeasti korostaa kolmea avainperiaatetta, jotka pitää pitää mielessä, kun puhutaan digitaalista sisämarkkinoista. Ensinnäkin meidän tehtävämme on saada aikaiseksi puitteisto markkinoille, ei pidä säännellä sen kaikkia eri osia. Meidän pitäisi saada aikaiseksi eh, yleinen rakenne, jonka puitteissa markkinat sitten toimisivat ja toimijat kilpailisivat siellä joustavissa puitteissa. Yritykset päättäisivät, miten pannaan täytäntöön näitä yhteisiä sääntöjä periaatteita, josta on sovittu. Mutta sen jälkeen, kun puitteista on saatu aikaiseksi, lainsäätäjän pitää poistua tieltä ja antaa toimijoiden itse päättää, miten eh, niiden puitteissa toimitaan. Meidän ei pidä missään nimessä viedä tätä ylisäänneltyä fyysistä maailmaa digitaaliselle puolelle. Digitaalinen maailma on hyvin monimutkainen ja me emme haluaisi missään nimessä tätä sektoria vaikeutta eikä myöskään Euroopan talouden kehittymistä ja meidän on annettava tukemme myös innovaatiolle. Meidän on tuettava niitä eurooppalaisia, jotka luovat uudenlaisia eh, alustoja mm, ja jakamistaloutta. Meidän on antaa tukea niille yrityksille ja järjestöille pitää saada aikaiseksi sellainen kulttuuri, jonka eh, puitteissa eh, ei stigmatisoida sitä, että joku kokeilee jotain uutta, vaikka epäonnistuisi. Ei ole toteuttaa niin, että pitäisi vanhoihin viime vuosina teollisuuslokeroihin näitä yrityksiä laittaa. Kaikki, jotka olivat mukana Silkon välissä, pystyvät näkemään, että nimenomaan digitaalinen innovaatio on ollut tässä tien viittana tämän matkan jälkeen. On selvää, että meidän ei tarvitse keinotekoisia Mm, toimijoita rakentaa. Jos meillä on suuria toimijoita, jotka eivät lopulta onnistu, niin tämä johtuu siitä, että joku muu ehkä on se, joka kehittää ne välineet, joista kuluttajat pitävät enemmän. Ja lopuksi, kun saamme nämä puitteet aikaiseksi ja innovaatiokulttuuri, niin meidän pitää päästä eroon niistä laista, jotka vaikeuttavat toimintaa, jotka on tehty ennen digitaalista aikaa. Tämä liittyy esimerkiksi maarajauksiin ja muihin mm, esteisiin ja byrokratiamme. Tämä vaikuttaa myös teollisuuden toimintaa. Meidän pitää päästä siihen, että sekä tehtaissa että toimistoissa voidaan tuottaa ja myös kansalaisten elämä yksinkertaistuu. Kiitos paljon. Seuraavaksi kaksi GUE-ryhmän edustajaa. Ensiksi Cornelia Ens, joka edustaa ITRE-valiokuntaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kummallekin esittelijälle. On selvää, että tässä on kyse todella tärkeästä aiheesta. Olen yhdessä asiassa samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, nimittäin siitä, että sääntöjä pitää olla, mutta juuri niissä kohdissa, joissa säteä tarvitaan. Kaikkea ei tarvitse säännellä. Ja meillä on tärkeää myös, että pitää olla tasapainoa kilpailun ja perusoikeuksien välillä. Se on meille erityisen tärkeää. Eli voidaan esittää sääntöjä verkkokauppaan, mutta meillä on tärkeää myös se, että kuluttajien oikeuksia vahvistetaan samalla. Pitää myös säännellä hyvin selkeällä tavalla. Meistä olisi tärkeää, tärkeää myös se, että sääntely olisi tärkeää myös teollisen tekijänoikeuksien kohdalla. Kaikenlaiset maarajoitukset pitäisi poistaa. Tämähän ei ole mikään uusi kysymys. Monet kollegat ovat tämän jo maininneetkin. Ei tähän asiaan on saatava vihdoinkin selvyyttä ja parlamentin pitäisi juuri tässä puuttua asiaan. Täällä ei sanottu kuitenkaan sitä, että kun on näin paljon odotuksia ja halutaan säännellä, niin on kiinnittää huomiota siihen, että verkon neutraaliuteen ei kajota. Kaikilla pitää olla pääsy tietoverkkojen käyttöön ja kaikilla pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet verkon neutraaliu, neutraaliutta ei saa rajoittaa esimerkiksi verkkovierailumaksuilla. Tämä periaate pitää ottaa kaikissa toimissa käyttöön. Ja kun me puhumme tästä teknologian kehityksestä, niin tietysti tietoturva ja tietosuoja ovat tässä keskeisessä roolissa. Viime viikollahan tuli Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, joka liittyy kaikkiin talouden aloihin. Ja me emme voi tässä olla esittämättä missä määrin on perusoikeus päättää omista tiedoistaan. Meidän pitäisi siis tässä kohdassa tehdä tarkistuksia mietintöluonnokseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi toinen Guen edustaja Dennis de Jong. Hän edustaa IMKO-valiokuntaa. Uh, let us go further. Jatkamme sitten seuraavaan puhujaan, seuraavaksi vihreiden ryhmästä. Ensimmäiseksi Indrek Tarand hän edustaa ITRE-valiokuntaa. Ai, hänkään ei ole paikalla. Joten seuraavaksi Julia Reda. I would be happy of... Kiitos puheenjohtaja. Minä mielelläni käytän kuusi minuuttia aikaa, mutta saan kyllä puhuttua lyhyemminkin, jos on tarpeen. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, edustajia Gebhard ja Kallas tästä todella hyvästä työstä, jota he ovat tässä tähän mennessä tehneet. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta tulevalle keskustelulle. Ja olemme päälinjoista heidän kanssaan täysin samaa mieltä, eli että verkossa tarjottavien palveluiden sääntelyn tulee edistää innovaatioita ja työpaikkoja ja samaan aikaan myös pitää pitää huolta perusoikeuksista. Minä haluaisin kuitenkin nostaa esiin muutamia asioita, joissa pitää mennä vielä syvemmälle yksityiskohtiin, kun tätä mietintöluonnosta lähdetään muuttamaan ensiksikin tämä sääntelyympäristö, joka koskee alustoja. Olemme samaa mieltä siitä, mitä tästä aiheesta on kirjoitettu, mutta ehkä tässä pitää nyt tarkastella niitä perusongelmia, joita asiaan liittyy, eli sitä, että kukaan ei ole vielä pystynyt selittämään meille, mikä alusta oikeastaan on. Komission määritelmä on annettu kuulemismenettelyssä, mutta se ei selvennä tilannetta lainkaan – siellä puhutaan verkkopalveluista ja verkkopalveluiden tarjoajista, ja esimerkit, joita komissio on alustoista antanut, ovat yrityksiä, mutta määritelmä itse asiassa pätee myös voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin. Eli voisi ajatella, että minun oma verkkosivustoni, jolla on vaikka yksi mainos, on tällainen alusta. Eli tätä käsitettä pitää vielä miettiä ja pitää miettiä sitä, sopiiko yksi määritelmä tosiaan kaikille. Erityisesti näin, jos tähän määritelmään, alustan määritelmään liittyy jonkinlaisia vastuita. Meillä on esimerkki ongelmallisesta tapauksesta, jossa muun muassa Twitter jäädytti käyttäjätilejä jotka näyttivät jalkapalloon liittyviä asioita ja se oli samalla tekijänoikeusrikkomus. Mutta toisaalta kaikkihan, kaikkihan tekevät sosiaalisessa mediassa näin. Ja varsinkin tekevät niin, jos käyttävät oman sosiaalisen median tiliään myös ammatillisiin tarkoituksiin. Eli tässä tulee saada aikaan todella selkeä kehys, joka kunnioittaa sosiaalisen, ver- sosiaali- sosiaalisen median käyttäjiä Muitakin tärkeitä asioita on otettu esiin, muun muassa digitaalisen sisällön osto. Siihen liittyy tärkeitä ja suuria ongelmia. Käyttäjien odotukset ovat eräs asia. Siinä on nykyisellään eroa, ostaako käyttäjä e-kirjan vai fyysisen kirjan. Tätäkin tulee tutkia. Tulee tutkia sitä, voiko verkkojen sisältöä ylipäänsä myydä tuotteena ja voiko niihin soveltaa muun kaupan sääntöjä ja muun muassa kuluttajan suojaa. Kiitos paljon. Herra Raimon puhuu herra Tarandin puolesta. Kiitos. Kuten sanoin, vihreiden ryhmän näkökulmasta Mietintö menee oikeaan suuntaan, mutta mietin vain, otammeko itsemme ja tämän mietinnön vakavasti. Mietinnössä on paljon kauniita sanoja. Kohdassa 22 esimerkiksi lukee, että verkon neutraalius on tärkeä asia sisämarkkinoilla tästä kuitenkin verkon neutraaliuden lopettamisesta päätetään muutaman viikon kuluttua. Jos todellakin verkon neutraaliteutin poistamisen puolesta me äänestämme, niin silloin emme ota itseämme vakavasti. Jotkut toimijat saisivat siis enemmän tieto, tietoa kapasiteettia ja tämä tarkoittaisi sitä, että isot toimijat, ennen kaikkea amerikkalaiset palveluntarjoajat, saisivat kilpailuedon, eivätkä eurooppalaiset uut, uusyritykset pärjäisi. Jos itse tästä päättää ja täysis, tämä menee läpi, niin silloin nämä ovat kaikki vain kauniita sanoja. Sama pätee maarajoituksiin ja muihinkin ajatuksiin, joita täällä on nyt puolustettu. Jos näin tapahtuu, koko mietintö on täysin päätön. Minä haluaisin vedota sen puolesta, että otamme itsemme ja nämä kauniit sanat vakavasti ja päätämme tarkistuksista, jotka menevät tähän suuntaan. Muuten tämä on todellakin vain tyhjää puhetta. Kiitos. Kiitos. EFDDstä on kaksi edustajaa. David Borelli ensiksi ITRE-valiokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ja esittelijä Gepardia Kallas tästä erinomaisesta työstä ja siitä, kuinka kattavaa ja pragmaattista työtä on tehty. Tässä pitää laajentaa näkökulmaa ja miettiä asioita vielä enemmän tulevaisuuden kannalta. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin nyt olemme vakuuttuneita siitä, että digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä on asetettava kansalainen keskiöön, eli digitaalinen kansalaisuus ja osallistuminen politiikkaan ja tämä myös taloudellisen version keskiöön. Olemme koulutuksen osalta samaa mieltä siitä, että koulutus on tärkeää, jotta voidaan päästä työmarkkinoille ja voidaan päästä mukaan yhteiskuntaan, mutta tässä asiassa ei ole edistytty. Jos puhutaan infrastruktuurista, niin kuin täällä on sanottu, niin jos ei ole digitaalista infrastruktuuria, mistään niin muustakaan ei kannata puhua. Se on perusoikeus ja laaja kaistan pitää olla perheille ja maaseutualueelle aivan perusoikeus. Ja sitten PK-yritykset, me aiomme esittää parannuksia tekstiin sillä pk-yrityksemme on otettava tänne mukaan. Ja lopuksi sanoisin, että yhteiskokouksen pitää olla hyvä mahdollisuus nyt saada kaikki huomaan tämä globaali näkökulma. On hyvä, että meillä on erillisiä valiokuntia, mutta ei saa unohtaa, että todellisuus ei jakaudu näin erinäisiin osioihin, vaan se on kokonainen todellisuus. Meidän pitää muistaa nämä tavoitteet ja myös aikataulu lähtee sitten realiteetista liikkeelle. Kiitos seuraavaksi Marko Zullo. E Kiitos. Kiitoksia esittelijöille ja kiitoksia tästä hyvin tasapainoisesta lähestymistavasta, jonka he ovat ottaneet. Tässä täytyy muistaa tämän ensimmäisen yhteisen mietinnön tärkeys mehän tässä samaan aikaan luomme ikään kuin perustaa sille, mitä haluamme saavuttaa ja mietimme tavoitteita, joihin haluamme päästä. Nykyään digitaalimaailma on jo elämän tapa, Jos nyt mietitään sitä horisonttia, niitä tavoitteita, joihin, joihin tässä haluamme päästä, niin kyse on kansalaisista, ja siitä, että kansalaisista tulee digitaalikansalaisia. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää muistaa muutama tärkeä asia. Ensinnäkin tasa-arvoisuus. Käyttäjillä ja kuluttajilla tulee olla samat oikeudet ja sama pääsy sisällön ja palveluiden pariin. Maarajoitukset ovat myös tärkeä asia. meidän täytyy noudattaa perussopimuksia, emmekä saa toimia liian protektionistisesti. Tarvitsemme kuitenkin tässä käyttäjien aktiivista osallistumista ja ehdotuksia heiltä. Meidän tulee helpottaa palveluiden saatavuutta toisaalta ja sitten taas toisaalta huolehtia siitä, että julkiset tahot tarjoavat palveluitaan hyvin läpinäkyvällä tavalla. Tiedon vaihtamisen ja siirtämisen tulee olla helpompaa, mutta se johtaa väistämättä tiettyihin riskeihin kansalaisten kohdalla. Kansalaisten tulee säilyttää luottamuksensa palvelun tarjoajiin. Siksi tietoturva ja verkon turvallisuus ovat tärkeitä asioita. Jos näistä ei pystytä pitämään huolta, niin silloin potentiaalia ei saada täysimääräisesti käyttöön. Ajattelen tässä esimerkiksi tiedon vaihtamista yritysten välillä – Jos haluamme, että kaikilla on samat oikeudet, niin silloin täytyy varmistaa, että kansalaiset ovat tässä suojattuja, mutta hyvin käytännönläheisellä tavalla. Korostan vielä saatavuuden merkitystä. Ei mennä kuitenkaan liian pitkälle, eli osallistuminen, luottamus ja saatavuus. Meidän mielestämme nämä ovat ne kolme tärkeää kulmakiveä. Uh, Kiitos paljon. Seuraavaksi Barbara Kappel ENF-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää. Kyse on digitaalisesta sisämarkkinoiden strategiasta, joka on hyvin monimutkainen asiakirja. tässä on kuusi valiokuntaa, jotka osallistuvat tähän prosessiin. Se on suuri haaste, joka varmasti vaatii myös hienotunteisuutta. Te mainitsitte komission strategian kolme pilaria ja lainsitte myös näitä. Puhuitte paremmasta pääsystä online-palveluihin. Tässä on nykyään jo ongelmia. 11,7 miljardia euroa komissio arvioi, että kuluttajat voisivat säästää. Ja toisaalta sitten 7, vain 7 prosenttia pk-yrityksistä on mukana jo verkkokaupassa. Eli todellakin pk-yrityksiä pitää tukea verkkokauppaan siirtymisessä. Ja sitten digitaaliset verkot ja innovatiiviset palvelut, ne ovat keskeisiä, sillä tietosuojan ja tietoturvan sääntely liittyvät niihin. Mutta tämä Tämä, äh, tähän liittyy tietysti myös ALV-lainsäädäntö ja kilpailuoikeus. Nykyään kun tarkastelemme digitalouden yritysfuusioista, niin näemme, että tässä uudessa maailmassa tulee aivan uudenlaisia haasteita. Ja vain 22 prosenttia EUn kansalaisista luottaa digitaalisiin palveluntarjoajiin, joten tätä luottamusta pitää vielä parantaa. Tärkeintä olisi käyttää tätä kasvupotentiaalia komission tutkimusten mukaan. BKT koko Euroopassa voisi kasvaa 450 miljardia ja kolme neljäsosaa tästä tulisi perinteisen teollisuuden alalta esimerkiksi massadata, pilvepalvelut, nämä ovat sellaisia, sellaisia asioita, joita pitää edistää. 50 miljardia euroa voitaisiin säästää vuosittain ja tämä valiokunta on jo puuttunut asiaan, panostanut siihen infrastruktuuria pitää myös vahvistaa. Jos haluamme kasvua ja työllisyyttä Eurooppaan, infrastruktuuri pitää olla ajan tasalla. kaista verkkoihin pitää investoida, jotta infrastruktuuria voi edes syntyä. Innovatiiviset standardit yhteen toimivuudessa myös edistävät kilpailukykyä ja viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäiseksi, me tarvitsemme myös uusia opetussuunnitelmia digialalla, jotta osaamistakin tulee tälle alalle. Kiitos. Mainitsitte aivan oikein, että melkein kymmenen valiokuntaa parlamentissa on tehnyt tämän asian eteen töitä. Ja tämähän vastaa myös Euroopan uutta komissiota. Varapuheenjohtaja Ansip yhdessä 90 Yhdeksän tai kymmenen komission jäsenen kanssa tekee myös tämän asian eteen töitä. Nyt haluaisin vielä sanoa, koska tänne on tullut uusia vierailijoita, että tervetuloa kaikille tänne Euroopan parlamenttiin. Tässä on käynnistä kahden valiokunnan yhteiskokous, sisämarkkinavaliokunta ja teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunta yhdessä nyt siis tänne täällä kokoontuvat. Meillä on täällä noin 120 edustajaa, ennen kaikkea näillä eturiveillä ja muuten salissa on avustajia, neuvonantajia, poliittisia neuvonantajia, komission ja ryhmien edustajia ja neuvoston edustajia. Keskustelua käyvät siis kahden valiokunnan jäsenet. Keskustelun aiheena on erityisen tärkeä kysymys, nimittäin digitaaliset sisämarkkinat. Nyt annan puheenvuoron imco valiokunnan puheenjohtajalle Vicky Fordille. You know who... Kiitoksia Jersi, sinä sait pitää tämän paremmin järjestetyn osuuden, jossa puhujalista oli tiedossa ja minä pidän nyt sitten tämän kaososuuden ja yritän tässä nyt äh, hoidella homman parhaani mukaan. Minulla on puhujalistalla tähän mennessä ja pahoittelen, jos joku on jäänyt pois. Siellä ovat Schwab, Koratsabild, Ton, Ozie, Steiler, Dotton, Shenalova, Rochefort, Mitsi, Myydich, Jaakonsaari, Danti, Ferhen, Schaffhauser ja Boni, joka on Libevaliokunnan äh, esittelijä. Kuka muu haluaa vielä puhujalistalle? Uh, Pila, you will be on the list. It's not a... Hyvä, pääsette listalle. Ei mikään ongelma. En tiedä, miten tämä pantiin nyt alas. Täällä on niin paljon ihmisiä. Um, Pila de Eli Del Castello lisätään Niski, Sander, yritän tässä ottaa vuorotellen molempien valiokuntien jäseniä puhujiksi ja sitten huolehtia myös poliittisesta tasapainosta. Ja ennen kuin annan kellekään mulle puheenvuoron, niin annan herra Bonille Libe-valiokunnan esittelijänä puheenvuoron. Very much. Uh, Kiitos. Kiitos molemmille esittelijöille. Tämä on todella erinomaista työtä. Meillä on edessämme hyvä mietintö. Ja varmasti ihan loppuun asti tehdään erinomaista työtä. Eli vielä kerran kiitos. Minä olen sitä mieltä, että tarvitsemme sellaisia ratkaisuja, joiden avulla saadaan perusta harmonisoinnille eri alueiden tai eri alojen välillä ja myös eri jäsenvaltioiden välillä. Tähänhän pyritään digitaalisella sisämarkkinastrategialla. Pyritään yhtenäistämiseen ja yhteen ratkaisuun, ei 28 eri ratkaisuun tietysti tietyillä aloilla, meidän pitää sanoa millä. Ja sitten toiseksi tarvitsemme sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät tulevaisuuden ja pitää ymmärtää, minkälainen suhde on lainsäädännön ja tekniikan välillä. Pitää ymmärtää, että tekniikka kehittyy nopeammin. Siksi jollain aloilla tarvitaan vahvaa sääntelyä, mutta toisilla taas pehmeämpiä sääntöjä, tarvitaan puitteistoja ja muita kuin sääntelytoimia, sillä se edesauttaa digitaalisen Euroopan kehittymistä paremmin. Sitten kolmas kommentti, joka liittyy live-valiokuntaan. Tämä on uusi ala ja tarvitsemme sillä luotettavia ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, joihin voidaan luottaa. Tämä on tärkeää. Live-valiokunnassa olemme aloittaneet työnteon ja aiomme käydä keskustelua. Ensinnäkin pitää sanoa, että oletamme, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan kaikissa aloitteissa, jotka liittyvät tähän digitaaliseen strategiaan. Ja ymmärrämme, että tieto suoja pitää huomioida saman aikaan, kun antaa mahdollisuuksia liikeyrityksille kehittyä ja taloudelle kehittyä. Eli tarvitaan todellakin tasapainoa tämän tietosuojaperusoikeuden ja liike-elämän helpottamisen välille. Tämä on tärkeä asia, josta puhumme live-valiokunnassa. Meidän pitää ymmärtää myös internetin pimeä puoli ja live-valiokunnassa aiotaankin keskittyä siihen, että pyritään torjumaan laitonta sisältöä ja verkkorikollisuutta. Tarvitaan parempia välineitä turvallisuutta varten tarvitaan yhtenäistä Euroopan unionin vastausta sellaisilla aloilla, jotka eivät nyt ole turvallisia tai varmoja ja asioista on jatkossakin puhuttava toisinkin direktiivin yhteydessä. Oh, last point, last point. Uh, uh, thinking about... Ja vielä viimeinen seikka, jos ajatellaan datataloutta, niin meidän ei pidä keskittyä ainoastaan tietosuojaan, vaan tie, myös tiedon omistajuuteen, sillä Tämä on nyt tietovetoisen talouden aika, eli pitää tehdä yhteistyötä kaikkien valiokuntien kanssa. Kiitoksia. Sait siis ylimääräisen minuutin, kun puhuit live-valiokunnan nimissä, mutta muuten yritetään noudattaa puheaikoja. Delkas Teijo seuraavaksi. Um, sorry, I will uh, speak in, in Spanish. Puhun Espanjaa. Ensiksi onnittelut molemmille Esittelijöille Tämä ei ole mitään helppoa työtä tämä asiakirja tulemaan todella hyvä pohja jatkotyölle. Minusta on todella oleellista, että meillä on kattava kuva kaikesta tästä, jos me haluamme päästä eri lakien yläpuolelle ja tämän pirstaloituneisuuden yläpuolelle, niin sitten meidän pitää myös päästä eroon niistä rajoista, joita on valiokuntien välillä. Tässä eri valiokunnat joutuvat ottamaan kantaa tähän asiaan ja meidän pitää yhdessä ponnistella, jotta voimme todella saada itsestämme kaiken irti ja saada aikaiseksi mahdollisimman hyvän ympäristön digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Tähän meidän on sitouduttava. Ja sitten meillä on kolme yleistä kommenttia Nämä ovat asioita, jotka pitää pitää aina mielessä. Ei ole olemassa mitään vastakkainasettelua innovaation ja kilpailun välillä sen kanssa, että tarvitaan uudenlaisia verkkoja ja tarvitaan uusia kimmokkeita. Nämä ovat infrastruktuurit, jotka ovat todellakin tarpeellisia. Ei tässä ole mitään vastakkainasettelua. Tästä rajasta on päästävä yli. Ja sitten toinen ajatus, tämä digitaalinen siirtymä, jos on samanlaisia palveluita, tarvitaan myös samanlaiset säännöt. tarjot ovat kovasti muuttuneet ja nyt on mentävä tasaveroisuuden suuntaan. Jos yksi yritys tarjoaa saman palvelun kuin toinen, sitä pitää kohdella samalla tavalla. Nyt ei pidä tietysti säännellä sen enempää sitä, joka ei aikaisemminkaan ollut sääntelyn kohteena. Mutta, ja sitten vielä eh, tämä siirrettävyys on tärkeää, jotta käyttäjä todellakin voi siirtyä toiselle palveluntarjoajalle, eikä ole riippuvainen vain yhdestä. Kiitos. Steiler. Steiler seuraavaksi. Thank you. Following on for a previous Kiitos. Jatkan sitä, mitä muut puhujat sanoivat. Tämä on historiallinen hetki, tämä kahden valiokunnan yhteiskokous. Pilar juuri mainitsikin, että on erityisen tärkeää, että teemme hyvää yhteistyötä ja luomme todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Kolme huomiota vapaa pääsy, laajakaistan, kattavuus, yhteen toimivaus. Nämä ovat keskeisiä, jotta tämä onnistuu. Meidän on tärkeää, että me teemme tätä ö, yhteistyötä ja varmistamme, että on osaamista, kansalaiset ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin, jotta, ja meidän pitäisi luoda sellainen opetussuunnitelma, että kaikki kansalaiset pääsisivät hyötymään digitaalisesta sisämarkkinoista. Minun poikani on yhdeksänvuotias. Haluaisin, että hän voisi ohjelmoida omat pelinsä, ei pelkästään pelata niitä. Monet ovat kysyneet minulta tästä tilaisuudesta, joka järjestettiin vielä kaksi viikkoa sitten. Se oli täysi menestys. Ja sitten me tarvitsemme oikean asenteen. Ihmisten pitää luottaa tähän digitaalisen vallankumoukseen. Me näemme tällä hetkellä vain jäävuoren huipun Tämä on valtava haaste ja siksi on tärkeää, että me parlamentissa teemme hyvää työtä. Tulevat sukupolvet kiittävät meitä siitä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille. Toivottavasti tämä on vuoropuhelun alku. usein me teemme, keskitymme pelkästään omaan valiokuntaamme, joten on todella tervetullutta, että meillä on myös tällaisia yhteiskokouksia. Schwab. Schwab. Ja, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. tämän kaiken optimismin keskellä haluaisin tehdä kaksi huomiota, esittää kaksi huomiota markkinaehtojen ja oikeudellisten puitteiden yhtenäistäminen on aihe, josta parlamentissa on keskusteltu jo vuosia ja me olemme aina todenneet, että tällaisia oikeudellisia, tällaisia yksiä, e, yksiä yhtenäisiä EU-sääntöjä, kuten Rova Virkkunen sanoi, on vaikea saada aikaiseksi. Jos emme saa niitä aikaiseksi, sisämarkkinat eivät toimi, mutta esteet ovat kyllä valtavia. Meillä on 28 erilaista oikeusjärjestelmää, joten onnistumme tässä tehtävässämme vain, jos me yhdessä teemme yhteistyötä ja saamme enemmistöjä aikaiseksi. Kollega Kalas puhui tästä scalabilitystä, eli siitä, että käytettäisiin koko markkinoita. Monet nuoret käyttävät enää pelkästään englannin kieltä ja sisämarkkinoilla kielimuurit ovat edelleen tärkeä estää, este, optimisti, optimismi ö, ei tässä ole aivan paikallaan. PK-yritykset usein valittavat siitä, että kansallisissa järjestelmissä on valtavasti ylisääntelyä. Entä sitten maarajoituksilla syrjiminen? Siitä on keskustellaan aina uudelleen. Minulle olisi tärkeää, että syrjintä olisi vain silloin luvallista, jos sillä on oikeudellisia syitä jäsenvaltioiden välillä. Ja valitettavasti varmasti näemme, että tällaisia syitä on jonkin verrankin vielä olemassa, mutta toivottavasti pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitos paljon. So I'm going to take one more speaker from the socialist. Otetaan vielä sosialisteista yksi puhuja ja sitten NFstä Aldesta vielä yksi Senalova seuraavaksi. Thank you, Madam Chair. I will... Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun voin puhua tsekkiä, niin käytän tilasta hyväksi ja puhun tsekkiä. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Minä haluaisin kiittää molempia mietinnön laatioita – Tämä mietintö on todella mahtava, se kattaa paljon eri asioita. Mulla olisi muutama kommentti, jos tässä nyt puhutaan periaatteista, perusperiaatteista markkinoilla joko offline- tai online-tilassa, niin meidän puhuttava uskottavuudesta ja oikeudenmukaista periaatteista. Jos nyt puhutaan uskottavuudesta, niin tämä liittyy myös sääntelyelinten uskottavuuteen. Me tarvitsemme sinne tarpeeksi kapasiteettia ja luottamusta, eli meidän on mietittävä myös kuluttajien suojaamista. Mutta tämä liittyy myös toiseen alaan. Tässä nyt puhutaan paketeista ja niiden pakettien toimituksista, jotka tilataan. Tämä ei nyt liity ainoastaan näiden lähetyspalveluiden hintaan, vaan meidän pitää odottaa, että nämä paketit tulevat perille ja sitten, että saadaan palautuksia tai rahat palautettua, jos on ongelmia tuotteiden kanssa. Tämä on tärkeää, jotta kuluttajat voivat luottaa näihin palveluihin. Ja mitä tulee sitten reilun kauppaan, on hyvä, että tässä puhutaan maarajoituksista, sillä minusta maarajoitukset ovat todellinen ongelma, eikä tämä liity ainoastaan eh, hintasyrjintään, vaan kyseessä on, että kaikki kuluttajat voisivat saada samat palvelut. Kiitos. And everybody who's on my list will get... Kaikki, jotka nyt ovat puhujalistalla, saavat puheenvuoron. Varmistan, että näin käy. Sitten Dalton, sitten Rochefort ja Schaffhauser, koska hänen täytyy lähteä. Kertokaa, jos teidän on lähdettävä aikaisin. Like. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä hyvästä paperista. Ensinnäkin täytyy tunnistaa se, että me elämme nyt jo digitaalivallankumouksen aikakautta, joka tulee muuttamaan ihan kaiken. Ja ennen kaikkea se tulee voimaannuttamaan kuluttajia, yksilöitä, yksittäisiä yrityksiä. Se on hyvä asia digitaaliympäristössä luottamus on kaikkein tärkeintä ja yritykset joko menestyvät tai kaatuvat tuon luottamuksen varassa. Ja tämä pätee myös jakamistaloudessa. Jakamistalous voi tuoda valtavan sysäyksen Euroopan talouskasvuun ilman mitään lisäkustannuksia. Ja se on meille todella hyvä ja suuri etu. Kuluttajat ja työntekijät eivät tarvitse nykyistä lainsäädäntöä tai eivät ainakaan kunnioita sitä harjoittaakseen liiketoimintaa tai ostaakseen tavaroita ja palveluita. Täällä on puhuttu jo maarajoituksista. Minusta maarajoitukset, varsinkin jos niillä ei ole perusteita, vain edesauttavat piratismia. Esimerkiksi kriketin näyttäminen Espanjassa on esimerkki. Ranskalaiset elokuvat Ruotsissa ovat toinen esimerkki. Minusta siinä tulee päästä hyvään ratkaisuun No sitten rajat ylittävä verkkokauppa. Minusta siihen ei välttämättä tarvita uutta lainsäädäntöä. Kun meillä on sopimusmalleja ja jonkinlaisia rajat ylittäviä välineitä, se varmasti riittää. Pakettien toimittaminen, se on sellainen ala, jonka pitää nyt vain sopeutua siihen, minkälaiseksi elämä on nykyään muuttunut, ja sen täytyy toimia alana joustavammin ja tehokkaammin televiestinnässä tarvitaan parempaa koordinaatiota, parempaa yhteistyötä, mutta en halua, että taajuuksia aletaan harmonisoimaan eikä perusteta mitään eurooppalaista säätelyelintä. Ja vielä lopuksi pitää varmistaa, että emme toimi protektionistisesti. Tässä ei ole kyse, että, kyse siitä, että me kilpailemme muuta maailmaa vastaan. Joku sanoi, että yli 50 prosenttia sisällöstä tulee Yhdysvalloista. No se johtuu vain siitä, että siellä tarjotaan sitä, mitä kuluttajat haluavat. Pitää miettiä sitä, miksi me emme tarjoa tämän kaltaista sisältöä. Keskitytään ei vain tähän 500 miljoonan henkilön maailma, markkinoihin, vaan kolme miljardin, yli kolme miljardin ihmisen markkinoihin, joihin voimme päästä käsiksi. Se pitää muistaa. Kiitos. Sitten Robert Rochefort. Evelyn, merci Kaja pour ce... Kiitos Evelin ja kiitos Kaja tästä hyvästä mietinnöstä. Tämä kehitys, jos, jonka näemme tällä hetkellä, se on syvällinen kehitys, se muuttaa kulutus, tuotanto ja elintapamme. Minä haluaisin, että tässä mietinnössä katsotaan hyvin kauas. Tässä on kyse myös meidän lastemme ja lastenlapsemme lastemme tulevaisuudesta. Ja mietinnössä pitäisi olla tällä samalla korkeudella. Mutta Eurooppa on nyt jäänyt jälkeen USAsta ja Aasiasta. Euroopan pitäisi olla yhtenäinen ja osoittaa voimansa ja arvonsa. Tähän minä uskon. Me tarvitsemme eurooppalaisen syvällisen digitaalitalouden, jossa PK-yritykset ja digijätit voivat hyvin. Ehkä pitäisi käyttää myös eurooppalaista strategisten investointien rahastoa. Luottamus digitaalitalouteen on keskeistä, sen kaikki tietävät. Ja kulttuurivaliokunta käsittelee juuri tätä näkökohtaa, mutta IMKossa me keskitymme PK-yrityksiin. Täytyy muistuttaa, että digitaaliosaamisten osaamisen puute on suurin este PK-yrityksille. Teknologian kehitys on nopeampaa kuin osaamisen oppiminen – Tätä pitää tarkastella. Digitaalinen vallankumous myös tuo mukanaan jakamistalouden. Sillä on paljon potentiaalia, mutta pitää ottaa huomioon, että siinä on myös haittoja. Me tarvitsemme sääntelykehyksen sosiaalisesti, mutta myös kuluttajasuojan kannalta. Jakamistalous voi tarkoittaa vaihtoja yksilöiden välillä – epämuodollisella tavalla, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että koko elämämme kaupallistetaan ilman minkäänlaista suojaa. Tämä on tärkeä aihe ja tähän mennessä työmme on ollut oikein onnistunutta. Mr. Schaffhauser. Sitten Schaffhauser. Hyvät kollegat, tekniikka ei ole neutraalia, vaan se muuttaa maailmaa, sen kautta myös ajatukset leviä tämä yksi ainoa ajattelutapa nykyään ja ne ovat tekniikka myös valtaa. Haluammeko, että Google, Apple ja Amazon meitä hallitsevat kukin omalla alallaan vai haluammeko itse voida vielä hallita omaa tulevaisuuttamme? Meillä on kolme kysymystä tästä mietinnöstä. Ensinnäkin tämä pitkälle viety kilpailu, se ei helpota investointeja infrastruktuurin Ranskan kansallisen parlamentin raportti kertoo näin, mutta pitää kuunnella myös niitä, jotka sijoittaa tämän infrastruktuurin, sillä piraatit usein käyttävät hyväkseen näitä alhaisia hintoja. Eli älkää luottako näihin pirateihin ja liian pitkälle viety kilpailu, siihen pitää puuttua ja sitten on epäreilu kilpailu. Kyllä Yhdysvallat puolustautuu eri tarjoja vastaan ja meidän pitää toimia samoin kuin Yhdysvallatkin. Ja kolmanneksi haluaisin sanoa, että kansallista ulottuvuutta ei voi unohtaa, sillä tässä on kyllä turvallisuus ja puolustus ja tietosuoja aspektikin olemassa. Ei kansallista aspektia voi unohtaa. Jos sitä jotain mukaan, niin te erehdytte ettekä pääse yhtään mihinkään. Kiitos. Nyt sitten järjestys, jossa mennään ensin ITRE valiokuntaa ja sitten taas edestakaisin valiokuntien jäsenten välillä Sander ja sitten Moody, Koratsa Bild, Danti, Ton, Jaakonsaari, Josenetski ja sitten parlamentin Varapuhemies Ildiko Kalpelts, valitettavasti tulit myöhään paikalle, pääset listan hännille. Haluaako joku vielä puhua? Käsi ylös. Sander. Sander. Oh, Mitzi, yes, you were on my list. Sorry, you were there. Uh, Mitzi, yeah, Hawkmark. So, Sander, thank you. got it. And then. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mikrofoni ei tuossa toisella paikalla toiminut. Minä haluaisin myös kiittää kahta esittelijää tästä työstä ja toteaisin, että olen samaa mieltä osasta niistä asioista, joita tässä on nyt lueteltu ja siitä ennen kaikkea, että tämä digitalisaatio on Euroopan unionille valtava mahdollisuus. Totta kai sitä pitää säädellä, mutta tehdään se yhdessä kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt halusin puhua näistä alustoista ja niiden huonosta tai heikosta säätelystä. PK-yritykset eivät pysty neuvottelemaan näiden alustojen kanssa – siitä, kuinka ne pääsevät niitä käyttämään esimerkiksi. Meillä ei myöskään ole minkäänlaista valvontaa niitä syrjiviä käytäntöjä kohtaan, joita nämä alustat harjoittavat. Tekisin siihen liittyen pari ehdotusta. Ensinnäkin se, että voitaisiin perustaa jonkinlainen nopea säätelyprosessi tämä nykyinen prosessi on aivan valtavan pitkä, se kestää liian kauan. Ehkä voitaisiin saada aikaan jonkinlainen nopeampi järjestelmä. Ja inspiraationa voisi olla televiestintäala. Ja toinen ehdotus, jonka halusin tässä tehdä, liittyy alustojen arvottamisjärjestelmään tai palveluihin – minun näkökulmastani tämä aihe on teknisesti monimutkainen, eli ehkä meillä voisi olla jonkinlainen yksityinen taho, joka arvostelee näitä alustoja. Se voisi ohjata meitä oikeaan suuntaan ja samoin myös kuluttajia ja yrityksiä. Kiitos. Niin. Claire Moody. Thank you. Kiitos. Jälleen kerran kiitokset molemmille esittelijälle hyvästä työstä. Tämä on valtavan hyvä aloitus. Tietysti meillä on myös lisättävää tähän. Ensinnäkin täällä on korostettu paljon kuluttajia, se on aivan ymmärrettävää, mutta digitaaliset sisämarkkinat ovat paljon isommat. Siellä on paljon toimintaa yritysten välisesti. Se pitää ottaa huomioon tässäkin työssä. Toiseksi infrastruktuurissa keskitytään yksityisiin sijoituksiin, mutta meidän pitäisi myös tunnustaa se, että tässä on julkisella hallinnollakin roolinsa alueellisesti, kuntatasolla, kaupunkitasolla. Siinä voi olla kyse laajakaistaverkkojen laajentamisesta, mutta myös perusinfrastruktuurista. Se on otettava huomioon. Kolmanneksi kansalaiset ovat tällä, tässä vastaanottavalla puolella. Eli kyse on esimerkiksi työllisyydestä. Meidän pitää siis tarkastella sitä, tuleeko enemmän itsenäistä ammatin, teennäistä tai ähm, epätaloudellista itsenäistä ammatinharjoittamista tai epävarmoja työsuhteita. Meidän pitää katsoa, mitä me haluamme, minkälaista työllisyysmallia haluamme tämän prosessin päätteeksi. Pitää siis katsoa, mikä on niiden rooli, jotka ovat hyvässä asemassa ja niiden, jotka jäävät syrjään hyvistä työllistymismahdollisuuksista. Elinikäinen oppiminen on tärkeää. Eli oppimisprosessin ei pitäisi jäädä 18 tai 20 yksi vuotiaan tasolle, vaan myös työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus oppia digitaalista osaamista elinikäisen oppimisen kautta. Anna-Maria Koratsabild. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä kaikki niihin, jotka kiittävät rinnakas esittelijöitä ja komissio ja valikuntaa tätä, mm, tästä hyvästä tekstistä. Se auttaa meitä vastaamaan digitaalisisämarkkinoiden asettamiin haasteisiin, koska tämä on puite ehdotus, niin haluaisin korostaa tärkeitä seikkoja. Internet on vapaa, avoin ja globaali. Siitä puhutaan eurooppalaista pilvestä, digitaalista suverenisuudesta. Kaikki tämä pitäisi lopettaa kokonaan, koska me emme pysty kuromaan umpeen kilpailukykyä. tai eroa muihin toimijoihin nähden. Kyllä tämä onnistuu, mutta meidän pitää lopettaa tämä pirstaloituneisuus ja yksinkertaistaa omia sääntöjämme. Näin se onnistuu. Ja toinen asia on, että digitaalinen vallankumous on paljon nopeampi ja vahvempi ja asioita uudistampi kuin mitä voimme kuvitellakaan. Emmekä me ole tässä nyt johtavassa asemassa meidän on tämä nöyriä tässä. Tekniikka ja yrittäjät johtavat asiaa, eivätkä poliitikot. Eli paras asia, mitä voimme tehdä poliitikkoon, että emme puutu asioihin, emmekä eh, jättäydy jälkeen. Meidän pitää helpottaa asioita sen lisäksi, että sääntelemme. Ja mikä meidän roolimisten on? Meidän roolimme on varoa protektionismia ja kuten kollega Philip Jyvän sanoi, hän sanoi, että tässä pitää eh, saada kansaiset intressit hiljennettyä ja tämä protektionistinen tuuli, joka Euroopassa puhaltaa, on todella suurin uhka digitaalisille työpaikoille, markkinoille ja tarvitsemme myös oikeusvarmuutta. Se on meidän roolimme sen varmistaminen poliitikkona. Ja minä olen tästä Safe Harbor-päätöksestä aika lailla huolestunut ja toivottavasti komissio kohta antaa yrityksille selkeyttä siihen, mitä tälle tieto, tietovirralle tapahtuu. Ja meidän on tietosuojaa asetusta myös muutettava nopeasti niin, että suuntaan myöteisemmin sisämarkkinoihin ja sitten yrittäjien kannalta sanoisin, että meidän on paketti toimitusmarkkinat Euroopassa avattava. Tarvitaan paljon avoimemmat ja universaalimmat postipalvelut kuin tällä hetkellä ja jossain vaiheessa meidän on myös mietittävä ALVn yksinkertaistamista. Kiitos. Thank you, Nicola Kiitos sitten Nikola Danti. Grazie presidente, eh, grazie alle due Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kahdelle esittelijälle tästä tekstistä. Minusta me tarvitsemme tähän asiaan horisontaalisen lähestymistavan. Tämän päivän kokous on hyvä alku. Me olemme vieläpä täällä täysistuntosalissa ja ensimmäistä kertaa yritämme lähestyä aihetta eri tavalla, nimenomaan horisontaalisella tavalla, ja se on hyvä asia. Tämä digitaalivallankumous on sellainen asia, jonka jokainen meistä kohtaa omassa elämässään joka päivä. Se ei ole kenellekään vieras asia. Tästä voi olla apua talouden elvyttämiseen, innovaatioiden edistämiseen ja sitä varten meidän tulee luoda mahdollisuuksia uusille yrityksille, startup-yrityksille. Ja kuten IMKO-valiokunnan muut jäsenet ovat jo todenneet, digitalous on sellainen asia, jossa, jota, joka tulee huomioida kaikilla talouden aloilla, eikä vain Euroopan unionissa, vaan muuallakin – halusin nostaa tässä esiin vielä sähköisen julkisen hallinnon palvelut. Siellä meidän tulee pystyä vähentämään byrokratiaa ja keskittyä kaikkein tärkeimpien palveluiden tarjoamiseen myös digitaalisessa muodossa ja totta kai palveluiden varmuuteen ja siihen, että saamme kuluttajien luottamuksen markkinoiden testinä ja koetin kivenä tulee olemaan juuri tämä kuluttajien luottamus, jotka kyllä siirtyvät toisaalle, jos luottamusta ei ole, ja tietojen siirron verkossa on oltava ehdottoman turvallista. Talousnäkökulmat on otettava joka asiassa huomioon. Meillä tulee olla erityyppisiä varoja ja rahastoja, joilla kehitystä voidaan saada aikaan. Myös komission vaikutusten arviointi on tässä tärkeässä osassa ja toivon, että parlamentti saa aikaan vahvan tekstin. Rosa Thun. Kiitos paljon. Minun täytyy tunnustaa, että olin hyvin vaikuttunut tuosta tilaisuudesta, joka pidettiin ennen tätä kokousta. Eh, siinä oli kyse pk-yrityksistä, jotka käyvät verkkokauppaa, joten haluaisin keskittyä tähän, sillä monet kollegat ovat jo puhuneet eh, muista asioista. Jotkut esittävät 200 kysymystä ja sitten lähtevät sallista. En ole samaa mieltä heidän kanssaan kanssaan. Keskityn siis verkkokauppaan. Minun täytyy myöntää, että tämä tilaisuus PK-yritysten kanssa hieman masensi minua. Tämä on seitsemäs vuoteni Euroopan parlamentissa ja me edelleen vain aina puhumme samoista asioista tällä alalla. Muistan ensimmäisen sisämarkkinafoorumin, joka pidettiin tässä täysistuntosalissa muistaakseni 2000 2005 tai 2009 muistaakseni. Jotkut teistä varmasti muistavat, että pienellä videolla me kysyimme verkkokaupan keskeisimmistä ongelmista. Tässä videossa nä- nähtiin muun muassa itävaltalainen nainen, joka halusi myydä kurpitsan siemen öljyä. Hän ei pystynyt sitä myymään Saksaan tai Italiaan, e, vaikka raja oli vain muutaman kilometrin päässä, pakettipalvelut olivat niin kalliita, että hän ei pystynyt siihen. Ja lisäksi valitettiin ALV-säännöistä. Eräs, eräs kuluttaja valitti sitä, että hän voisi ostaa toisesta maista vaatteita, mutta e, nämä yritykset eivät toimita ulkomaille. Tänään tässä tilaisuudessa harmikseni kuulin näitä aivan samoja ongelmia. Se on häpeäksi meille kaikille. Ja tänään, ja nyt me käsittelemme tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä. Minä toivon, että tämä valiokunta-aloitteinen mietintö ja se, että keskitymme digitaalisiin sisämarkkinoihin, että tämä todella tuo konkreettisia tuloksia. Odotan tässä sitä, että että nyt keskitytään pakettiin, toimituspalveluihin, jäljettävyyteen, jäljitettävyyteen, hinnoitteluun, vastuukysymyksiin. Meidän todella pitää päästä eteenpäin. Minä toivon, että edistämme myös toimintasuunnitelmassa, jossa olisi sellainen tavoite, että 28 eri ALV-järjestelmää yhdistettäisiin. Lopettelen nyt. Jos joku sanoo, että ylisääntelemme, niin, niin kyse on aivan päinvastaisesta. 28 järjestelmää on ylisääntelyä, me tarvitsemme vain yhden järjestelmän. Niin, Metsi. Metsi seuraavaksi. Thank you, Chair. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut kahdelle esittelijälle, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Ja näin voidaan edetä jatkokeskusteluihin. Kaksi asiaa ihan lyhyesti, etten vielä aikaa. Euroopan kuluttajien etujen suojaaminen on tässä mietinnössä keskeistä. On hyvin tärkeää pitää kuluttajan mielessä ja kuluttajan luottamus, sillä muuten tässä ei toteudu koko tämä digitaaliaikakauden pääajatus, miten muuten tämä asia voi kasvaa lisää ja miten voimme tietää, minne mennä, jos ei ole luottamusta. Luottamus on kaiken pohja. Ja jos ajatellaan äskettäisen tuomioistuimen päätöstä, jossa Safe Harbor regimiä ei hyväksytä. Tämä pitää muistaa. On otettava huomioon se, että kansalaisten ja yritysten eh, epätietoisuus siitä on päästävä eroon. Eli tarvitaan nyt todellista suojaa, joka on oikeanlaista. Ja toinen kommentti liittyy televiestintäpakettiin. Kolmikanta neuvotteluissa meidän piti imkona tehdä aika lailla kompromissia. Tätä ei saa unohtaa. Komissio sitoutui siihen, että universaalisten eh, palvelujen direktiiviä uudistettaisiin niin, että käyttäjän oikeuksia vahvistettaisiin, siellä digitaaliset sisämarkkinat ja käyttäjäoikeudet ovat todella tärkeitä. Näin pitäisi yhtenäisesti puhuttua sen jälkeen, kun on tarkkaan kuultu eri tahoja ja mietitty sähköisen viestinnän puitteita ja on hyvin tärkeää, että nämä palvelut, niitä koskevat säännöt, niitä päivitetään. Ja digitaalisäännöstä ei voi puhua, jos ei puhuta myös 3D eh, tulostamista, sillä tämä vaikuttaa luottamukseen ja käyttäjiin. Tässä lyhyesti. Vielä tiedoksi, että tuo tarve universaalipalveludirektiivin avaamiseen otettiin esiin. Itse asiassa itse otin sen esiin tapaamisessa, joka minulla ja herra Busekilla oli komission edustajien kanssa liittyen ensi vuoden työohjelmaan, ja me muistutimme heitä tästä lupauksesta, että näitä käyttäjäoikeuksia päivitetään. Sitten Jaakonsaari. So thank you very much. This is... Kiitos. Tämä keskustelu on todella mielenkiintoinen. Edustaja Koratsa Bild sanoi, että meidän tulisi ehkä olla hieman nöyrempiä tämän digitaalivallankumouksen edessä, koska Eurooppa ei ole tässä johtajan roolissa ehkä olisi hyödyllistä myöntää, että tämä on aivan uusi maailma meille ja se on seikkailu, joka vaatii vielä paljon työtä ja johon liittyy varmasti paljon tuntemattomia tekijöitä. Ja siksi on tärkeää, että komissio tekisi jonkinlaisen tutkimuksen, jossa tutkitaan digita- digitalisaation laajempia vaikutuksia Euroopan kansalaisiin ja yhteiskuntiin. Sellainen paperi olisi todella tärkeä saada. Ja sitten meidän tulisi keskittyä myös inkluusioon, osallistumiseen, täysimääräiseen ja tasavertaiseen saatavuuteen ja erityisesti siihen, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät pääsevät käsiksi näihin palveluihin, esimerkiksi vammaiset, vanhukset ihmiset, jotka ovat olleet rakentamassa yhteiskuntiemme vaurautta monien sukupolvien ajan. Ja näitä ihmisiä ei saa jättää ulkopuolelle. Joku mainitsi täällä jo luottamuksen ja luottamuksen rakentamiseen liittyvät toimet. Ja se on tärkeä asia. Autoja testataan tieturvallisuus mielessä ja samantyyppistä siellä käytetään erilaisia algoritmeja ja ohjelmistoja ja samantyyppistä toimintaa tarvitaan nyt muillekin aloille, jotta epäsuotuisat ja ei, ei toivotut seuraukset voitaisiin estää. E- Euroopan unioni voisi olla johtavassa asemassa tällaisessa turvallisuustyössä. Kiitos. Sitten Josnowski. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Viestintävälineiden kehityksen nopeus vaatii yritysten nopeaa mukautumista niihin ja siksi instituutit ovat tärkeässä asemassa, sillä voidaan helpottaa taloudessa mielessä yritysten kehitystä. Näin voidaan päästä takaisin kasvuun. Pitää huomioida tietysti myös eh, paikallinen tasapaino, jos ajatellaan komission suosituksia ja esittelen ajatuksia, niin tässä vielä mietimme asioita. Ehkä nämä ovat vanhaikaisia toimintatapoja. Tämä johtaa meidät väärään suuntaan. Sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat johtavat federalisaation kautta siihen, että päämarkkina, pääomamarkkinat jaetaan ja tämä taloudellinen tulevaisuus PK-yritysten osalta entistään vaikeutuu ja tämä myös vaarana kansalaisten vapauksille. Tuskinpa ranskalaiset saavat mitään siitä, että eh, eurooppalaista big dataa saadaan aikaiseksi te puhutte infrastruktuurista ja kattavuudesta, mutta ette kuluista koskaan. Ranskassa on vielä sellaisia alueita, joilla ei ole edes 3G-yhteyksiä ja te haluatte 5Gtä. Entä kappale 6, sen tekstissä sanotaan, että ollaan huolestuneita erilaisista kansaista lähestymistavoista. Ja sitten täällä on tämä abstrakti ajatus, aktiivinen kuluttaja. Mitä se tarkoittaa käytännössä? meistä on hyvä tehdä kansallista yhteistyötä digitaalialalla ja suojata kuluttajia ja saada tehokkaita palveluita, joiden saatavuus on helppoa. Tarvitaan etikan kehittämistä, mutta ei pidäisi liittovaltioajatuksia saa laittaa kaiken muun ylle ja sitten herra syvään ei pidä olla kuulmatta kansallisia intressejä, niitä ei saa purkaa ja siksi meidän ryhmämme sitten tarkistuksia. Aiomme muuttaa kaikkia niitä tekstien kohtia, jotka ovat kansallisten etujen vastaisia ja myös niitä, jotka eivät suojaa tarpeeksi kuluttajien ja yritysten henkilötietoja. Ildiko Kalpelts, Ildiko Kalpelts Högmark, Koikas ja vielä yksi puhuja. Ja siinä olivat kaikki. Ildiko ensin. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi, että tulin tänne myöhään paikalle, mutta tulin toisesta tapaamisesta kiireellisesti ja halusin sanoa, että minä suhtaudun hyvin optimistisesti tähän kysymykseen. Mutta ymmärrän kyllä, että meillä on vielä paljon tekemistä, on paljon esteitä, joista on päästävä yli mutta emme kykene tarpeeksi hyvin kuitenkaan toimimaan, niin kuin edustaja Toonkin sanoi. Me olemme tästä asiasta jo pitkään puhuneet, pitkään olemme toivoneet, että ehkä jossain vaiheessa päästään eteenpäin, mutta sitten havaitsemme, että tämä on niin yksinkertaista. Mutta nyt on todella tärkeää edetä, jos katsotaan Yhdysvaltojen 500 suurimmasta yrityksestä 66 on kilpailukykyisiä tällä alalla, mutta eurooppalaista Eh, yrityksestä ei josta sanoa, mikä tilanne on. Tämä on surullista. Nyt on olemassa erilaisia tehtäviä. Meidän tehtävämme täällä lainsäätänä on eh, moninais, ovat moninaisia ja me voisimme konkreettisin keinoin auttaa, niin kuin täältäkin näkyy, voisimme näin vähentää esteitä helposti. jos asiaa katsoo toiselta puolelta, eli niiden kannalta, joihin tämä asia vaikuttaa, pitää antaa tukea, jos ajatellaan esimerkiksi yrityksiä, niitä, jotka eivät ole valmiita kilpailukykyisesti toimimaan tällä alalla. Ja sitten toisaalta on kuluttajat, jotka tarvitsevat sellaisen ilmapiirin, joka, jossa valitsee luottamus. Tässäkin asiassa olemme jäljessä. Olen sitä mieltä, että me pystymme tällaisen panoksen antamaan. Minä lähdin liikkeelle siitä, että olen suhtanut tähän myönteisesti ja olen sitä mieltä, että tämä on hyvä pohja tulevalle työlle. Kiitos. Mark. Mark seuraavaksi. Yeah, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni meillä on hyvä perusta, jolta keskustella tästä mietinnöstä – Kolme seikkaa ovat mielestäni keskeisiä. Ensinnäksi digitaalitaloudessa ei ole mahdollista jäädä kakkoseksi, sillä voi aina valita olemansa ykkönen. Tämä muuttaa koko logiikan. Jos me yritämme ja haluamme puolustaa Eurooppaa sulkemalla muut ulkopuolelle, se johtaa siihen, että, että me emme ole avoimia. Jos todella haluamme, haluamme edistyä, meidän pitää käydä kilpailua globaalisti. Tässä on kyse tietojen virrasta, mutta myös siitä, miten suhtaudumme maailmanlaajuiseen kilpailuun. Toiseksi, jos haluamme johtoaseman, meidän tulee hyväksyä muutokset, joita digitalisoituminen tuo mukanaan. Meidän pitää olla avoimia uusia liiketoimintamalleja kohtaan, jotka tulevat digitalisoitumista. Me kaikki, kaikki tiedämme, siis me kaikki tiedämme RDstä ja näistä uusista järjestelmistä. Tällä on tekemistä sen kanssa, että tässä on kyse siitä, että me siirrymme aivan uuteen aikakauteen. Me olemme puhuneet esineiden internetistä ja näistä kaikista muutoksista. Digitalisoituminen ei pelkästään muuta kaikkia aloja, vaan se muuttaa logiikkaa yhteiskunnassamme, jotta, olemme, jotta olisimme johtoasemassa. Meillä pitää olla parhaat tekniset lähtökohdat, joten yksi päätehtävämme on taata se, että me Euroopassa olemme mobiilin internetin päätekijöitä. Sitä tarvitsemme mobiileja palveluita, mobiileja yrityksiä sen sellaista varten. Voimme valita tämän, sillä voimme valita myös sitä, että annamme Yhdysvaltojen johtaa ja voimme, tai voimme valita, että teemme taajuuspoliittisia poliittisia päätöksiä, jotta Eurooppa pääsee johtoasemaan. Thank you very much, and, and... Kiitoksia esittelijät ja onnea tähän työhön. Ei tästä varmaan helppoa tule. Olen katsellut työtä tässä sivusta ja osallistunut niin paljon kuin mahdollista. Onneksi meillä on tässä tätä työtä vetämässä oikein hyvä mies, komission varapuheenjohtaja Ansip. Hän on ollut Virossa modernisoimassa taloutta ja siksi Viro onkin maailman johtavia käyttäjiä ja siksi tässä ollaan ihan hyvässä tilanteessa ja kannattaa todella kuunnella, mitä Ansip sanoo ja, ja tukea häntä mahdollisimman paljon. Vallankumouksessa tarvitaan aina joku lipunkantaja, joku sinne etujoukkoihin ja Ansip on nyt tässä se mies, eli hänen kanssaan kannattaa tehdä yhteistyötä. Tästä tulee meille vaikea prosessi, koska meidän täytyy tehdä valintoja, jotka eivät ole kovin suosittuja. Ja nyt jos sorumme tässä populistisiin valintoihin, niin silloin lopputulos ei ole hyvä. Meillä on maita, maita kuten Ranska, jotka näyttävät ehkä edelläkävijöiltä, mutta eivät todellakaan sitä ole. Ja nyt jos tässä ruvetaan rankaisemaan amerikkalaisyhtiöitä, niin silloin se kalahtaa kyllä Euroopan omaan nilkkaan jossakin kohtaa. Ei esimerkiksi Googlea kannata tässä mitenkään syyllistää tai rangaista. Googlen osakkeen omistajistakin osa on eurooppalaisia, se on pörssiyhtiö, eli ei, ei mollata tässä nyt amerikkalaisyrityksiä, sillä on monen eri maalaisia omistajia. Meidän tulee tehdä vaikeita päätöksiä ei soruta tässä populismiin, vaan kysytään asiantuntijoilta ja tehdään hyviä ja tasapainoisia päätöksiä. Ja jos näin teemme, niin varmaan voimme auttaa komissiota todella tekemään hyvää työtä ja samalla voimme antaa nuorille mahdollisuuden. Thank you. Thank you. Tesoro vielä viimeksi. Eh, grazie, presidente. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Olen viimeinen puhuja, mutta haluaisin kuitenkin sanoa jotain aivan omaa. Eli ensinnäkin kiittäisin puhuja tai esittelijöitä tästä hyvästä työstä. Tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Ja kiittäisin myös tästä keskustelusta. Täällä on ollut paljon erilaisia ajatuksia Tämä osoittaa, että keskustelua juuri käydään kiihkeästi. En halua olla populistinen niin kuin joku aikaisempi puhuja tai ne, jotka ajattelevat, että meidän pitää globaalissa taloudessa puolustaa itsemme niin, että jotkut jätetään pois. Mutta muutama ajatus. Tämän päivän uutisissa sanottiin, että 75 miljardin edestä, eli kolme kertaa Renon arvosta, on kaksi ollut yritystä ja sitten joku toinenkin yritys, joka tekee digitaalista transformaatiota, eli kyllä nämä pilvet ovat nyt tärkeässä asemassa. Meillä on hyvin vähän kilpailukykyisiä pilvipalveluita Euroopasta. Näitä on hävinnyt. Täältä on lähtenyt IT-yrityksiä ja verkkopalvelimia. Viime vuosina on tapahtunut muun muassa niin, että Nokia erehtyi palvelintensa suhteen ja tässä on menetetty taistelu ja verkkoalusta taisteluakin olemme menettämässä nyt avoimesta suunnasta ollaan menossa näihin suljettuihin verkkopalvelimiin. Kiitoksia Tesoro. Meillä on vielä neljä minuuttia tulkkausta jäljellä ja sitten tulkkien on poistuttava ja sen neljän minuutin aikana komissio aikoo nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, joita tässä on estetty parin tunnin aikana. Euroopan komissio de Graaf on DG Connect pääosastosta. Haluatko esittää kommentteja? Varmasti siihen on tilaisuus myöhemminkin, jos nyt aika loppuu. much, Kiitos puheenjohtaja. Ehkä puhun hieman nopeammin ja sanon hieman vähemmän kuin olin alun perin ajatellut. Aluksi olemme hyvin iloisia tästä mietinnöstä. Ne prioriteetit, joita mietinnössä on, ovat hyviä ja niissä kaikissa kannustetaan konkreettiseen toimintaan ja täytäntöönpanoon ja se on meille hyvin tervetullutta. Komissiokin pyrkii tässä nyt todella muokkaamaan äh, tätä alaa ja siksi ottaa tämän mietinnön, mietinnön täysimääräisesti huomioon. Tärkeää on se, että me olemme analysoineet ongelman samalla tavalla ja olen sitä mieltä, että jäsenet tässä selvästikin nyt ovat sitä mieltä, että yhtenäisten digitaalisten sisämarkkinoiden puute on ongelma ja että tämä hajo, hajautuminen pieniin osasiin on ongelma. Ja nykyisellä, nykyiselläkin harmonisoinnilla olemme päätyneet tilanteeseen, jossa meillä on 28 erilaista lainsäädäntöä ja erilaisia lakeja ja tässä moni edustaja otti sen esiin, että jos, jos haluaa jotakin tehdä, niin täytyy opiskella nämä kaikki eri maiden lainsäädännöt ja noudattaa niitä, eikä koskaan voi olla varma toiminnastaan ja se vähentää luottamusta ja vähentää oikeusvarmuutta. Ja totta kai tähän ongelmaan on puututtava. Kuulin myös paljon arvokkaita periaatteita, joita täällä korostettiin. Tässä oli tarkoituksena hyvin holistinen lähestymistapa, ei mikään lista, johon on valittu vain tiettyjä asioita. Tässä pyritään nyt työskentelemään kaiken kattavasti eikä siiloutuneesti. Siksi olemme järjestäneet ja järjestämme julkisia kuulemisia, jotta saimme tähän paljon, paljon tietoa asiantuntijoilta. Meidän täytyy olla tässä teknologianeutraali, koska teknologia muuttuu niin nopeasti, että ei kannata sitoutua mihinkään yhteen. Ja myös kilpailumielessä tämä on muistettava. Meidän pitää huomioida myös se, että emme toimi tässä yksin. Me olemme osa paljon laajempaa taloutta, johon meillä on tiiviit siteet ja siksi globaali näkökulma on huomioitava esimerkiksi niin, että luottamus säilyy ja että säännöt ovat samat kaikille. Nämä periaatteet otettiin täällä tänään esiin ja ne ovat myös periaatteita, jotka komissio voi allekirjoittaa. Yksi jäsen, joka jo tästä poistui, sanoi, että komissio yrittää tässä pakottaa jonkinlaisia tavoitteita jäsenvaltioille näin asia ei ole. Me haluamme mitata edistymistä jäsenvaltioissa, mutta emme aseta niille mitään virallisia tavoitteita, esimerkiksi verkkoostoksia tekevien ihmisten määrää tietylle jäsenvaltiolle. Ja vielä nopeasti muutamasta asiasta. Verkkokauppa 25 vuotta sitten meillä oli fyysiset sisämarkkinat, mutta nyt meillä on markkinat, joissa nämä esteet koskevat ihan yksittäisiä yrityksiä ja muun muassa maarajoitusten muodossa. Me uskomme, että verkkokauppa on oiva väline tässä, koska se takaa tietoyhteiskunnan palvelut kaikille ja se takaa myös sen, että palveluita kulutetaan järkevällä tavalla maarajoituksiin. Emme ole vielä nähneet suositusta teidän mietinnössänne No, verkostojen parissa on, ja verkkojen parissa on vielä paljon tehtävää. Tässä korostettiin myös julkisen puolen roolia, muun muassa rakennerahastoja. Meidän täytyy investoida ja toimialan täytyy investoida, jotta muun muassa 5G-yhteydet ja 5G-verkko saadaan toimimaan. Tässä tarvitsemme toimialan yhteistyötä, jotta pystytään varma, varmistamaan tiedonomistaja tiedon siirrettävyys ja vielä viimeinen asia, osaaminen. Me tarvitsemme osaavaa, pätevää työvoimaa, sillä ilman heitä emme saavuta tavoitteitamme. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. De Graaf. Kiitos, herra De Graaf. Oliko komissiosta toinen puhuja? Ilmeisesti ei. Sitten esittelijät saavat vielä lyhyen yhteenvetopuheenvuoron. Joidenkin kielten tulkkaus säilyy. Ranska, Englanti, Saksa, Italia, Kreikka, Romania, Puola, nämä säilyvät.